teki Etelä-Afrikasta monirotuisen demokratian. Ja tervehdimme häntä. Kiitos. Thank you, colleague. Kiitoksia kollegat. Nyt alamme äänestää. Ensimmäinen äänestys liittyy yksinkertaiseen menettelyyn. Kyse on Albertinin mietinnöstä joka koskee liittymistä valmistelevaa tukivälinettä. Äänestämme. Nimenhuutoäänestys. The vote is all... Äänestys alkaa. Everybody's vote. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tulos on selvä. 578 puolesta, 22 vastaan. Congratulazione, Mr. Albertini. Onneksi olkoon, Albertini. Seuraava äänestys on niin ikään yksinkertaistetun menettelyn mukainen maat Mastalkan mietintö lasten ja muiden perheenjäsenten elatusavun kansainvälinen perintä on aiheena. Äänestämme jälleen kerran nihuutoäänestys. Äänestys alkaa. Everybody's voted. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. And again it's been adopted. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Seuraava kohta on edustaja Göntsin mietintö työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskeva yhteisön progress-ohjelma. Ennen kuin äänestämme, annan eri, e-, esittelijälle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Vain muutama sana. Yhtäältä haluan kiittää pari esittelijöitä. Tässä oli hyvin vaikeat neuvottelut. Kuitenkin kiitoksia tästä valiokunnalle ja kiitän, kiitän myös puheenjohtaja.